Okay, ladies and gentlemen, and uh, the three members that are here, I shall restart. Niin, täällä on neljä jäsentä paikalla, joten aloitamme uudelleen, uudelleen kokouksen. Ensinnäkin puheenjohtajan ilmoitukset. Haluaisin kaikkien tietävän, että noin kymmenisen yli kolme aloitimme uudestaan. Koordinaattorit kokoontuivat aiemmin keskustellakseen vuoden 2011 lainsäädäntöohjelmasta ja liikenteeseen liittyvistä prioriteeteista seuraavan kaltaisia päätöksiä tehtiin. Ensinnäkin koordinaattoreiden ja Kallasin kesku- vuoropuheluksi koordinaattorit esittivät prioriteeteiksi kuusi asiaa liikennevaliokunnan puolesta – Nämä ovat ensinnäkin TEN 10 suuntaviivojen uudistaminen mukaan luettuna täytäntöönpano, rahoitus ja kohesio, ulkoisten kustannusten sisäistäminen kaikkien liikennetyyppien osalta hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, työmarkkinaosapuolten välisen vuoropuhelun vahvistaminen liikennesektorin työmarkkinaosapuolten välillä – turvallisuus ja turvallisuussuuntaviivojen laatiminen ja sisämarkkinoiden päätöksen saaminen liikenteen osalta, erityisesti tämän hetkisen lainsäädännön täytäntöönpaneminen mukaan luettuna, matkustajien oikeus ja, ja matkailupolitiikka. Nämä olivat kuusi liikenne- prioriteettia tai liikenne- ja matkailuprioriteettia, joista koordinaattorit olivat yksimielisiä. Tekivät siis yksimielisen päätöksen aiemmin tänään. Nämä painopisteet välitetään nyt puh- valiokuntien puheenjohtajien kokouksen puheenjohtajalle ja sen jälkeen ne välitetään komissiolle, parlamentin panoksena vuoden 2011 lainsäädäntöohjelmaan. Ovatko kaikki tyytyväisiä tähän? Siltä näyttää. Katson tuonne vasemmalle, jossa kaikki ovat. Kaikki vaikuttavat tyytyväisiltä. Sepä hienoa. Muiden asioiden osalta koordinaattorit olivat yksimielisiä siitä, tai sopivat siitä, että komissiolle tulisi lähettää tiedonanto, jossa pyydettäisiin tämänhetkisen turvallisuuslainsäädännön täytäntöönpanon valvontaa, erityisesti kun kyse maatalousajoneuvoista. Belgiassahan oli hiljan onnettomuus, jossa useat henkilöt me kuolivat. Kyse oli traktorin ja pyöräilijöiden välisestä yhteentörmäyksestä, onnettomuudesta. Ähm, koordinaattoreiden täytyy siis vielä hyväksyä tämä teksti. Tämä oli vihreiden pyyntö alun perin ja koordinaattorit Äh, olivat sitä mieltä, että puheenjohtaja voisi lähettää tämän kirjan, jossa pyydettäisiin olemassa olevan lainsäädännön täytäntöön panevan valvontakysymyksiä. Tässä olivat kaikki puheenjohtajan ilmoitukset, ovatko kaikki tyytyväisiä. Seuraava esityslistalla. Niin no, esittelijöitä ei ole nimitetty, joten se oli siinä. Ja seuraava kohta on komission talousarvioehdotus. Varapuheenjohtaja Rikei, Dominik, saat puheenvuoron. Ehdotan, että kaikki katsomme tuonne vasemmalle, koska siellä on eniten ihmisiä. Bien, merci, monsieur le président. Pour dire... Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin sanoa, että on kiitettävää budjettivaltiovaliokuntaa, mutta myös matkailu DGtä siksi, että me olemme saaneet niin selvät asiakirjat ja olemme voineet käydä keskustelua heti sen jälkeen, kun budjetti luonnos on esitelty. Eli lyhyesti sanoisin seuraava. Tilanne on vaikea. Tilanne on vaikea yleisesti ottaen parlamentissa, jos ajatellaan liikennettä ja voin sanoa, että 11 prosenttia on sitoumuksia lisätty ja 2 prosenttia maksumäärää vähennetty, mutta kun sitten katsotaan kokonaiskuvaa, niin meillä on 14 prosentin sitoumusmäärärahojen nousu ja sama 1 miljardin 670 000 maksumäärärahojen lisääntyminen. Tämä siitä syystä, että on pystytty pysymään tässä samassa tasossa. Ja tästä meidän nyt on onniteltava heitä. Jos ajatellaan sitten siirtoja, niin tästä hyötyvät virastot, jotkut niistä, erityisesti ilmailun turvallisuusvirasto ja rautatievirasto jonkun verran ja sitten merivirasto pysyy suurin piirtein samalla tasolla. Ja mitä tulee määrärahoihin, jotka koskevat matkustajien turvallisuutta, niitä on vähennetty. Ja sitten jos katsotaan TNT-ohjelmaa, joka kuuluu tälle valiokunnalle, tässä on selvää kasvua. 100, 280 miljoonaa. Ja tässä on maksu määrärahoinen tasa taso pysynyt yllä, eli selvästi on tullut lisää tähän TNT-budjettiin. Ja sitten CSR-ohjelma pysyy yllä, on pientä lisäystä maksujen osalta, eli jatkossa tulee ongelmia. Sitten Marko Polo maksuja vähennetään vähän sen. Ja tämä ohjelma on kuitenkin hyvin toiminut. Tämä siis koskien liikennettä yleisesti ottaen, eli voidaan sanoa, että virastojen varat ovat jonkun verran lisääntyneet ja ohjelmien hyväksyttä on jonkun verran lisääntymistä, eli maksun osalta on aika tiukka tilanne, mutta abso, tämä siis absoluuttisesti, mutta suhteellistikin vaikea, eli tilanne on sellainen, että teidän osalta pitää jonkun verran ponnisteluja. Meillä on siis todellinen ongelma, joka riittyy varoihin 2000-2002 liikennebudjetin osalta tilanne on hyvin vaikea siksi, että yleisesti ottaen virastojen varat vähenevät, vaikka niille on annettu uusia tehtäviä. Ja nyt on vaikea pystyä toteuttamaan nämä ponnistut 2012-2013, jos ajatellaan 2007-2013 monivuotisia puitteita. Ne antavat hyvin tiukat budjettiraamit ja tästä vuodesta alkaen tämä johtaa siihen, että budjettitilanne tulee olemaan hyvin tiukka. 2012-2013 näkymät ovat aika huonot ja sitten toisaalta pitää panna täytäntöön uutta politiikkaa, jos täällä valikunnassa sellaista päätetään. Eli tässä nyt ainoa mahdollisuus olisi se, että voitaisiin lisätä varojamme kolmella eri tavalla. Ensinnä tarkastamalla monivuotisia puitteita, mutta tiedämme, että neuvosto ei ole tästä innostunut. Tässä on neuvoston kanssa käyty kädenvääntöä. Neuvosto on nyt jo melkein vuoden viivästyttänyt puitteiden uudelleen tarkastelua. Jos näin ei tehdä, niin varoja ei myöskään lisätä. Tämä on hyvin tärkeä ongelma ja tästä tulee suuri keskustelu tänä vuonna. Meillä on kaksi tapaa saada lisää varoja. Ensinnäkin se, että käytettäisiin eri tavoin käyttäessä olevia Euroopan varoja, jos ajatellaan esimerkiksi alue, varoja voitaisiin ajatella, että ne pitäisi ensisijaisesti suunnata sellaisiin infrastruktuuriin, jotka liittyvät erilaisiin verkkoihin sen sijaan, että annettaisiin jäsenvaltojen valtioiden asettaa siellä sellaisia hankkeita, joilla ei ole eurooppalaista lisäarvoa. Eli tarvitaan sellaisia hankkeita, jotka antavat lisäarvoa ja eh, korostavat raja-alueiden tilannetta. Ja sitten toinen mahdollisuus on se, että voitaisiin luoda liikennerahasto tai sitten muuten lisätä Euroopan tasolla rahoja tai voitaisiin käyttää rahoitusvälineitä, mutta jos käytetään erityisvälineitä niin kuin investointipankkia, niin nämä varat eivät ole suoraan Euroopan parlamentin käytössä, koska meillä on omia tuloja, niin me emme pysty myöskään rahaa lainamaan. Ja siksi Tämä tilanne on hyvin vaikea. Komissio on tässä joutunut kovasti työskentelemään, että tämä on saatu valmiiksi. Siellä on kovasti ponnisteltu, mutta tulevaisuus on kuitenkin aika huolestuttava. Sitten Sananen matkailubudjetista en halunnut osallistua itse matkailukeskusteluun, mutta haluaisin kuitenkin mainita se, mikä ongelma täältä löytyy. No se, että matkailubudjettia ei ole olemassa ollenkaan. Tilanne on seuraavanlainen. Te ette löydä budjettikohtia matkailulle muualta kuin tämän valikunnan ulkopuolelta, vaikka täällä ollaan sisältöasioista vastuussa. Ne harvat budjettikohdat, jotka voivat liittyä matkailuun, löytyvät ITRA-valiokunnasta ja siihen liittyvästä valiokunnasta, alaohjelmasta, EAIstä, ja siinä on noin kuuden miljoonan e, budjettikohta. Haluaisin vain mainita siis, että meidän valiokunnamme ei tällaista ole. Meillä on siis toimivaltuus, mutta ei rahaa. Ainoa tapa toimia matkailu osalta on, että tehdään pilottihankkeita tai toimintahankkeita. Niistä puhuttiin tänä aamuna esimerkiksi Kalypso, mutta nämä kolme hanketta, jotka nyt on olemassa, kolme ohjelmaa loppuvat 2011, meillä ei ole biopilottihankkeita tulossa ollenkaan, eli haluaisin muistuttaa niille monille jäsenille, jotka ovat täällä paikalla tänään, että pitäisi hyvin nopeasti nyt antaa panoksia pilottihankkeisiin, mutta erityisesti matkailuun liittyen, sillä tämä on ainoa ala, jonka osalta voidaan poliittisesti toimia ja saada budjettivaikutuksia aikaiseksi. Ja sitten ihan lyhyesti puheenjohtaja haluaisin kertoa, jotta valiokunta voisi ymmärtää tästä työstä No, tämä johtuu, johtuu siitä, että talousarvioesitys on nyt myöhään ja Lissabonin sopimuksen pohjalta meillä on vain yksi käsittely. Budjettiesittelijä budjettivaliokunnassa esittelee 5. toukokuuta alustavan mietinnön, eli tämän tuolloin. Hän on tämä sitten esillä 10. päivä toukokuuta ja tarkistukset pitää jättää 12.5. mennettä. Eli sanon budjettivarjo edustajalle, että meidän pitää kokoontua 10-12 päivä, sillä siinä on vain 48 tuntia aikaa ja sitten mietinnöstä äänestetään budjettivaliokunnassa toinen kesäkuuta. Ja muistuttaisin, että parlamenttiäänestys pidetään 15. kesäkuuta, eli tässä on todella, todella tiukka aikataulu budjettivaliokunnan päätöslausman osalta, ja meidän pitää antaa siihen oman panoksemme. 15. heinäkuuta saadaan sitten eh, budjettiehdotus ja 8. syyskuuta valiokunnat tai siis me jäsenet saamme sen ja 13.9. mennessä pitää jättää tarkistukset. 30.9. äänestetään budjetista budjettivaliokunnassa ja 18-22. päivä parlamentissa. Eli tarkistukset päätöslausme esitykseen 10-12. päivä toukokuuta, jotta voitaisiin toimia ja tässä vaiheessa myös saatava pilottihankkeisiin ehdotukset ja 15. heinäkuuta tulee sitten tietobudjettiesityksestä silloin, kun kaikki lähtevät lomalle ja kuitenkin tiedetään, että viimeistään 8. syyskuuta pitää esittää tarkistuksia. Ei saa unohtaa niitä päivämääriä, sillä tämä tulemaan aika vaikeaa työskentely näiden paineiden takia. On hyvin tärkeää kuitenkin toimia, sillä ensimmäinen päätöslauselma, joka jossa huomioitiin se, mitä täällä tässä valikossa sanottiin, muuten liikenne olisi kokonaan jäänyt pois sieltä. Pitää olla nytkin yhtä tarkkaavaisia, sillä tässä tilanne on tänä vuonna hyvin tiukka. Ja haluaisin myös pyytää, että varjoesittelijät ja että liikenne- ja matkailuvaliokunnan jäsenet huomioisivat nämä suunnitellut. Meillä on tässä hyvin tiukka aikataulu ja myös hyvin tiukka tilanne budjettisyistä. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Normaalistihan meillä on komission puolelta Benucci, joka saa puheenvuoron ja sen jälkeen jäsenet. Komission edustaja Benucci, haluatteko lausua kantanne? Um, thank you very much, Mr. President. Thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra varapuheenjohtaja, esittelijä. Aion jatkaa ranskaksi, jos sallitte. Niin, mielestäni esittelijä on vetänyt langat yhteen aika hyvin. DG on toteuttanut tällaisen kuri, kurinalaisuusharjoituksen. Me olemme äärimmäisen tiukka tiukkoja sen suhteen, että ensi vuoden budjetti ei ylitä ohjelmointikattoja, pitkän tähtäyksen ohjelmointikattoja siis vuodelle 2013. Ainoa merkittävä lisäys koskee TEN-verkkoja. Se on noin 14 prosentilla noussut. Mitä tulee muihin budjettikohtiin, DG on tietenkin mm, päästänyt käsistään Galileo-ohjelman. Se on siirtynyt muualle yritysmaailmaan. Ja mitä tulee sitten siihen pienen eroon, jonka totesitte sitoumus- ja maksumäärärahojen välillä, niin ehkäpä kannattaa tässä kohtaa täsmentää, että maksumäärärahat – heijastelevat sitä, kuinka nopeasti ohjelmia on toteutettu. Joten kun lasku saapuu komissioon, komissio maksaa. Sen, sitä vastoin sitoumusmääräraha taas edustaa tällaista lupausta ja mahdollisuutta, joka komissiolla on maksaa, kun se tekee sopimuksen. No niin, palaan vielä nopeasti muihin ohjelmiin. Marco Polo, Cesar ovat pysyneet noin suurin piirtein samalla tasolla. Marco Polo toimii oikein hyvin, joten me edelleenkin siitä rahoitamme. Toivomme todellakin, että talouskriisi, rahoituskriisi ei vaikuta sen täytäntöönpanoon, joka on alkanut jo vuonna 2008 Cesarin osalta on niin ikään äh, säilytetty sama rahoitustaso, joten tilanne on enemmän tai vähemmän vakaa. Sitten on eräs seikka, johon haluaisin kiinnittää huomionne. Nimittäin vaikeus, jonka DG on kohdannut pyrkiessään tyydyttämään virastoja. Eihän tämä ensimmäinen, kerran ole, ensimmäinen kerta ole. Me tiedämme, että jo vuodesta 2007 alkaen virastojen on täytynyt täytäntöönpanna ohjelmia ja auttaa myös muita dg ja tämä aiheuttaa tiettyä taakkaa. Me olemme pyrkineet toimimaan ikään kuin tällaisena vipuvoimana. Olemme pyrkineet kuuntelemaan virastojen tarpeita ja olemme pyrkineet korvaamaan perusteltuja kuluja, sellaisia kuluja, joille on olemassa jonki, joiden pohjana on olemassa jonkinlainen oikeusperusta. Joten me olemme vähän niin kuin äh, rukanneet näitä äh, pieniä äh, liin budjettikohtia, olemme niistä nävertäneet äh, hiukan. Ja vaikka emme ole välttämättä onnistuneet täysin, tyydyttämään näitä virastoja, niin ainakin EMSA ja Rautatievirasto ja EASA ovat olleet tällaisen toiminnan kohteina. Ja vuosina 12 ja 13 mm, meidän täytyy pohtia, voimmeko jatkaa vielä ää, käyttämään niitä budjettikohtia, jotka ovat saavuttaneet tällaisen kriittisen massan rajan vai pitäisikö meidän kenties pyrkiä löytämään uusia rahoituksen lähteitä? Ja noin 20 miljoonan euron verran meidän tulisi voida jakaa kolmen viraston kesken, joista olemme vastuussa. Ja uskon, että tässä kohtaa emme enää voi peukaloida – sellaisia budjettikohtia kuin vaikkapa liikenneturvallisuutta koskeva, vaan meidän täytyy löytää muita elementtejä. Kollegani myös herra Carlo Philip on pyrkinyt analysoimaan mahdollisuuksia käyttää tiettyjä marginaaleja tai joustovälinettä. Ne ovat sellaisia välineitä, joita ehkäpä täytyy pohtia. Ja ehkäpä täytyy myös arvioida kaikkein kiintoisimpia ohjelmia, joita on tää, pantu täytäntöön vuonna 2006-2007, jotka ovat saavuttaneet nyt elinkaarensa tai kypsyneet. Ehkä meidän täytyy sieltä tai täältä pyrkiä vähän nävertämään muista budjettikohdista rahaa. No, nähtäväksi jää. On kuitenkin mielestäni ihan normaalia, että kiintin huomionne tähän kun puhumme vuoden 2011 ohjelmista. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you. Can we go? Kiitoksia. Sitten annan puheenvuoron Liberatskille. Thank you, Mr. Chairman. First of all, let... Kiitos. Haluaisin ensinnäkin korostaa, että saimme selvän kuvan siitä, mikä tilanne on. Ja tämä herra Pikenä tämä huoma vahvistui Ravon Jutsin antamassa esityksessä, niin uskon, että, että tämän budjetin tulemaan yhä vähemmän joustavaa. Me olemme edelleenkin niin sanotun eh, tiukkojen menojen tilanteessa. Kysymys on yleisesti, mikä on budjetin rooli aikomme jatkaa yksinkertaista päivittäisten toimien rahoittamista, vai voisiko meillä olla budjetti, jolla rahoitettaisiin uusia ohjelmia ja aloitteita? Toinen asia ei näyttäisi olevan tänään kovinkaan itsestään selvää. Pelkään pahoin, että tämä tulee olemaan hyvin rajallista. Kysymys on hyvin perustavanlaatuinen. Herra puheenjohtaja, ehkä on järkeä joskus ottaa kuppi kahvia ja keskustella asiasta ja miettiä, mikä tulee tilanne vuodena 2012-2013. Valinta, jonka herra Rike mainitsi. Muistaakseni viime vaalikaudella puhuimme aika ajoin kohesiorahastosta, rakennerahastosta ja niiden liikennettä koskevasta osasta. Toisaalta voimme nouta, havaita, että sitten 10, että niissä menot kasvavat 14 prosenttia, mutta siitä huolimatta kysymys on vain 180 miljoonasta. Vuonna 2007 me odotimme, että se olisi ollut 20 miljardia euroa ja me saimme 8 miljardia. Joten tarvittaisiin puolivälin tarkistus, joka koskee rakenne ja kohesiorahastoa. 18. maaliskuuta 2010 päivätyt tiedot, niiden mukaan 16 prosenttia koko kohesiorahastosta on jo maksettu, ei välttämättä käytetty. Aikaa on kuitenkin kulunut jo lähes 50 prosenttia vuoden 2007-2013 rahoitusnäkymistä 50 prosenttia ajasta, 16 prosenttia varoista, joten ehkä tämä voisivat olla lähde. Ehkä te olette aivan oikeassa, herra Rikkee, että pitäisi katsoa näitä varoja, niiden käyttöä, vastaanottokykyä ja katsoa, missä voisivat olla mahdollisuudet, lähteet ja ehkä meidän pitäisi eh, uudelleen suunnata näitä varoja miettien sitä, mitkä on varojen odotettu käyttöön. Ehkä joskus on järkevää katsoa, mikä on tilanne Euroopan investointipankin osalta. kyllä me sieltä uusia vaihtoehtoja. Tässä siis kommentteja, miten voitaisiin etsiä tai löytää tie ulos. There is nothing ja olen valmi, niin en halua kommentoida liikaa. Suunnan muutos on oikea. Ratkaisevat virastot, rautatie ja ilmaliikenne, eurooppalaiset verkot, näiden säilyttäminen sellaisena kuin ne on, myöskin Marko Polo, pitäisi katsoa mahdollisuuksia säästöihin, ennen kaikkea komission operatiivisissa kustannuksissa. Tämä on hyvää kehitystä, mutta Minusta meidän pitäisi ehkä kohdistaa enemmän pilottihankkeisiin, joihin on ryhdytty. Ehkä olisi järkevää pilottihankkeiden puitteissa pohtia, niin kysymys on meidän poliittisen ryhmämme prioriteetteista, että liikenne ja talouden, talous ja elpyminen, miten meidän pitäisi reagoida näihin äh, mahdollisuuksiin. Ja suoraan sanottuna muuta ei olekaan lisättävänä tässä. Esittelijä teki hyvää työtä. Yllättävää, että meillä on kaksi ja puoli päivää tällaisiin keskusteluihin esittelijän varjosilän kanssa, mutta vaihtoehtoja ei ole. Näin täytyy toimia. Kiitos, herra puheenjohtaja. Kiitoksia, Jensen. Thank you, Chairman, and thank... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos herra Rike siitä, että kerroitte siitä, kuinka epämiellyttävältä asia näyttää talousarvion tulevaisuuden osalta. On hyvin harmillista, että liikenteen osalta on hyvin tiukat rajat ja vaikuttaa siltä, että jo 2011 meillä markkinoilla tulee melko lailla käytettyä virastojen osalta, eli paljonkaan liikkumavaraa ei ole. Ja sitten myöhemmin, myöhemmin vuosien osalta meillä jo sanotaan, että markkinoilla tulee monen kielteinen näiden hankkeiden takia, eli tilanne on todella vaikea. Ja erityisen harmittaa, että virastot ovat näin vaikeassa tilanteessa, niin kuin komissiolle kertonut, nämä virastot ovat keskeisessä asemassa liikennepolitiikassa ja myös turvallisuuden osalta, liikenneturvallisuuden osalta. Ja on harmi, jos siellä on liian tiukat budjettipuitteet. Täällä on kysytty, mistä rahat voitaisiin ottaa ja miten voitaisiin toimia. No me todella tarvitsemme tätä puolivälin tarkastelua ja meidän pitää paneutua tähän asiaan. Liveratskin mainitsi nämä rakennerahastot. Poliittisesti tulemaan hyvin vaikea kyllä ottaa rahaa rakennerahastoista, mutta tilanne kyllä tulemaan sellainen, että meidän on käytettävä raukeamislauseketta ja muillakin tavoin saatava näitä varoja muihin tarkoituksiin, mutta pitää kyllä miettiä meidän omaa tehtävämme. Ja meillä on ollut jonkun verran vaikeuksia kuluttaa kaikki rahat Marko Poolo-ohjelmaan. Säännöt ovat muuttuneet, eli nyt pitää vielä uudelleen katsoa asiaa, mutta on kyllä mielenkiintoista se, että meidän on vaikeaa kuluttaa Marko Poolon rahat, vaikka joka vuosi voidaan havaita, että meillä on ten teessä vuosittain paljon hyviä hakemuksia enemmän kuin mitä voimme rahoittaa. Ja hyvin usein nämä vuosittaiset TNT-hankkeet ovat sellaisia, jotka voisivat myös viedä kuljetuksia maanteilta rautateille tai vesille ja kyseessä ovat myös yhteydet kaukaisiin seutuihin. Eli meidän pitäisi ehkä tarkastella sitä, on mahdollista saada lisää vuosittaiselle TNTille. Tämä on hyvä asia. Ja sitten pilottihankkeet. Tämä tulee olemaan hyvin vaikeaa siksi, että meillä meidän alueellemme, alallemme on ylipäänsä vaikea saada pilottihankkeita. Olen samaa mieltä Rikken kanssa siitä, että matkailun osalta ehkä tällä tavoin voitaisiin joku asia saada liikkeelle. Minä olen työstänyt pilottihanketta, joka liittyy eläinten kuljetuksiin. Tämä liittyy maatalouteen, niin siellä on jonkun verran marginaalinen, mutta on nyt kuitenkin hyvin vaikea tätä asiaa työstää ja vaikuttaa siltä, että meillä on nyt sellainen tilanne, että DG e Sanko ei ole tottunut tämän kaltaisiin hankkeisiin samalla tavoin kuin DG Trend tai DG Move, niin kuin se nimi nykyään kuuluu. Siellä osataan paljon paremmin tällaisia hankkeita tehdä. Ja tämä on yksi syy siihen, että tämä ei ole onnistunut, mutta ehkä voitaisiin harkita sitä, olisivatko eläinkuljetukset sellaisia asioita, mitä mekin voisimme tarkastella jotain pilottihankkeita tällä alalla, että voitaisiin edistää hyviä käytänteitä. Tämä on tietysti maatalousasia, mutta kyllä se liittyy myös liikenteeseen kuljetuksiin. Ja tämä asia, joka on ihmisten mielessä. Meidän pitää pyrkiä edistämään lainsäädännön täytäntöönpanoa, ja tarkasteltava toisaalta myös hyviä käytänteitä ja niiden edistämistä. Ja sitten lopuksi minulla olisi kysymys menettelyyn liittyen, koska tässä on niin vähän aikaa, niin oletaan, että te yksinkertaisesti annatte tarkastukset budjettivaliokuntaan, te annatte myös siellä jäsen, eikö näin? Aha, no ehkä palataan tähän vielä. Eli siis lausunto laaditaan. No hyvä, näin siis voidaan keskustella lausunnosta, joka annetaan sitten budjettivaliokunnalle. Hienoa. Hyvä, kiitos. Mr. Kanchian. Edustaja Kanchian. Grazie Presidente, grazie relatore. Kiitos puheenjohtaja, kiitos myös esittelijälle. Minusta työ ei ole teilläkään kovin tyydyttävää kiinnittämättä nyt huomiota siihen, että pidätte kiinni määräyksistä ja edellytyksistä ja että varat ovat lakin tiukat. Te puhuitte kolmesta kohdasta ajatellen meidän eh, hankkeidemme rahoittamista ja tämä on ratkaisevan tärkeää, siis virastot. Siinä on tietysti määrin mahdollisuutta löytää ratkaisu mutta suuret ponnistelumehan koskevat ennen kaikkea liikennepolitiikkaa, ja siitä puhutaan yhä enemmän näinä päivinä. Ja mutta kun täällä tilanne on se, että jos emme muuta budjettipolitiikkaa, viime kädessä emme voi nähdä tulevaisuuden näkymiäkään kovin hyvinä emmekä löydä sellaisia vastauksia, joita Eurooppa, joita jäsenvaltiot odottavat. Ajatellen uusia rahoitusvälineitä, on jo olemassa tiettyjä, eh, tiettyjä liikettä ja täällä on tapahtunut tiettyjä yksimielisyyttä, joka on tärkeää ja hankkeita, mutta vaikka niitä ei vielä kokonaan rahoitetakaan, niin ja vaikka kysymys on myöskin energiasta, joka kuuluu tehtäväkenttään, uskon, että joko voimme liikkua tähän suuntaan luomatta uusia välineitä, tai luomme välineen, josta jo viime päivinä me olemme puhuneet. Minusta on syytä miettiä tätä asiaa ja sitten rahoituksen toinen osa. Se merkitsee sitä, että meidän pitää yhä voimakkaan rahoittaa yksityisen ja julkisen tahon kumppanuutta. Tämä tulee olemaan yhä enemmän merkityksellistä, koska julkiset varat tulevat vähenemään, että ne ei voida vaatia, että valtiot lisäävät rahoitustaan Euroopan suuntaan tällaisena aikoina. Sitten kolmantena aiheena matkailu. Lissabonin mukaan Lissabonin jälkeen matkailu on oikeudellisesti katsottuna kolmas yrittäjätoiminta Euroopassa. Me hallinnoimme tätä kuin se olisi osa liikennepolitiikkaa, eikä meillä, meillä ole erillistä budjettipolitiikkaa varten. Siksi me joudumme nyt kerjäämään. Me joudumme kerjäämään teollisuusvaliokunnassa tai asiasta vastaavassa pääosastossa. Mutta jos se on kolmas alue, silloin täytyy myöskin tapahtua liikettä. Mr. Alcadroy. Kiitoksia, Alcadroy. Thank eh, you, wel, voorzitter. Um... Kiitoksia, puheenjohtaja. En ole mikään talousarvio spesialisti, enkä ole kovinkaan yksityiskohtaisesti vielä tarkastellut näitä lukuja. Ja tiedän myös sen, että meillä ei ole kovinkaan paljon aikaa lähettää lausuntoa budjettin, budjettivaliokunnan kollegoillemme tästä valiokunnasta. Mutta jos nyt ei puhuta vuoden 2011 budjetista, niin minun, miele- minun mielestäni tämän valiokunnan täytyisi äh, saada jonkinlainen näkemys tästä strategiasta. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että ainakin substanssiasiat saavat riittävästi rahaa budjetista. Tämä on mielestäni tärkeää. Ja siksi on tärkeää, että alamme keskustella uusista rahoituskehyksistä. Ja tässä olemmekin tiettyjen totuuksien edessä. Olemme keskustelleet valkoisesta kirjasta, joka koskee liikenteen tulevaisuutta ja siitä olemme yksimielisiä, mutta suuri tuntematon tekijä on se, että onko meillä riittävästi rahaa näiden politiikkojen rahoittamiseen vai karjutuvatko nämä hankkeet. Eilen puhuimme tehokkaasta kohmodaalisuudesta, Siitä muun muassa kollegamme Gosh puhui. Ja sillä on paljonkin vaikutuksia muun muassa ö, eri tyyppisiä liikennetyyppien väliseen, liikennetyyppien väliseen yhteentoimivuuteen, samoin kuin eri liikennetyyppien sisäiseen yhteentoimivuuteen. Tämä kaikki aiheuttaa kustannuksia ja jonkun pitää maksaa viulut. Joten minun mielestäni meidän täytyy saada komissio yksilöimään se, että mistä raha tulee, mistä varat tulevat, niin että kohtuullisissa puitteissa voimme tehdä ne muutokset, joita Euroopan liikenne infrastruktuuri edellyttää. Ja siksi meidän täytyy olla tiukkoja, kun esitämme vaatimuksiamme budjettivaliokunnan kollegoillemme. Joten minä kyllä puolan tätä lähestymistapaa. Ehkäpä te, puheenjohtaja, voisitte olla tässä veturina, koska nyt on aika toimia. Kiitoksia kovasti. Ja nyt annan puheenvuoron Meissnerille, olkaa hyvä. Kiitos, herra puheenjohtaja. Aivan kuten herra El Kadraui, en ole mikään budjettiasiantuntija, mutta pohjimmiltaan on niin, että budjetissa, budjetissa puhuttaessa aina tulee totuuden hetki. Meillä on paljon suunnitelmia siitä, mitä haluamme saavuttaa liikenteen alueella juuri tänä aamuna. Me puhumme prioriteeteistamme, joihin haluamme tarttua. Ja sanomme toistuvasti, että meidän täytyy myöskin löytää rahoituslähteitä, koska todellakin on niin, että jos haluamme saavuttaa se, mitä tahdomme, tarvitsemme rahaa. Ja tästä ensinnäkin herää kysymys siitä, että että kun komission sen puhui siitä, että hän haluaa tällaisen erityisen liikennerahaston, tiedän, että se ei voi tapahtua hetkessä, mutta voitaisiinko keskusteluilla Euroopan investointipankin tai muuta kautta löytää varoja pitkällä tai keskipitkällä tai aikavälillä. Tämä vaikuttaa tällä hetkellä niin kuin toiveajattelu tai näin, miten realistista tämä on. Ehkä budjettiasiantuntijat voivat ehkä auttaa hiukan, kuulen mielelläni, että voimme yrittää löytää rahoja, mutta haluaisin tietää miten. Ja toinen asia nousi tänä aamuna esille. Komissiaisen Tajani oli täällä ja puhui matkailusta. ja puhuin senkin yhteydessä rahasta ja sanoi, että haluaisi katsoa, miten, voidaan, miten voitaisiin yhdistää eri budjettikohtia. Näytti siltä, kuin tulossa olisi tällainen tärkeämpi, suurempi budjettikohta, jonka kautta voitaisiin ottaa rahoja käyttöön. Nyt kuitenkin jos meillä nyt olisi jossakin vaiheessa tilaisuus ilmoittaa pilottihanke matkailun alueella, olisi mielenkiintoista tietää, miten paljon varoja on saatavilla. On eri asia tehdä suunnittelua ja puhua pilottihankkeesta. Kaikki uudet ihmiset sanovat, että se olisi järkevää. Mutta onko olemassa varoja sen toteuttamiseen ja jos niin, miten paljon, koska totta kai sekin määrittää sitä, miten tällaista hanketta ja suunnitellaan. Siis tämä kaikki nyt ihmiseltä, joka ymmärrä budjetista mitään.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 muutama seikka liittyen 2011 budjettiesityksiin, josta nyt puhumme. Haluaisin vain kertoa, koska tämä nyt käy talousarvio luonnoksesta selvästi ilmi, mutta matkailun osalta 2010 meillä oli kahdenlaisia toimia. Yhdenlainen toimityyppi, johon annettiin rahaa yritys- ja innovaatio-ohjelman kautta, joka kuuluu DG yritysinnovaatioille ja tänä vuonna käytämme tähän noin miljoonan. Ja sitten meillä oli kolme valmistelua tointa, jotta te edistitte kolme neljä vuosi, vuotta sitten koskien idea, eli näitä osaamiskeskuksia. Se loppuu nyt 2010 ja sitten meillä on sosiaaliturismi ja kalypso ja toisaalta kestävä matkailu ja pyöräilyreitit, ne ovat yhä voimassa 2011 asti, kunhan te täytätte tämän PM, joka tältä meidän budjetistamme löytyy. Kuten tiedätte, komissio ei sitä sinne laita silloin, kun kyseessä ovat sellaiset toimet, jotka komission integrointi eli ensi vuodelle. Jos ajatellaan sitä, mitä on tulossa, toivottavasti nämä PM-määrät otetaan uudelleen mukaan 2011 sosiaaliturismin osalta ja kestävän pyöräilyturismin osalta. Me olemme tehneet nyt niin, että yhdestä miljoonasta olemme laittaneet lisäystä kuuteen miljoonaa, niin kuin komission sen Tajani sanoi tänä aamuna. Tämä liittyy 2011 yritys- ja innovaatio-ohjelmaan. Tarkoitus oli huomioida IDENin valmistelevasta toimista tärkeimmät osat ja sitten valmistella uusia osia, jotka ehkä tulevat esille silloin, kun komissio tänä vuonna tiedon antonsa hyväksyy. Tämä siis vuonna 2011 osalta. Te olette tietysti vapaita päätöksiä tekemään ja katsotaan vielä, miten voisimme ottaa mukaan lisää ehdotuksia, mutta kuten varapuolehtajat ne sanoi aamulla, me haluamme vahvistaa niitä budjettikohtia, joita DG yrityspäästössä hallinnoidaan. Ja jos ajatellaan monivuotisia suuntaviivoja, niin mietimme kollegan, kollegan kanssa komissiossa sitä, miten voidaan konsolidoida kaikki nämä budjettivälineet. Kiitos. Kiitoksia. On tietysti kiintoisaa panna merkille, että myös komissari Tajani kiinnitti huomiota juuri tähän teolliseen perinneasiaan. Hän itse puhui siitä, joten olettaisin, että jos me itse, itse ehdottaisimme sitä, niin ei hän sitä vastustaisi. Kyllä minä ainakin lähtisin siitä, että tämä olisi ihan hyvä oletus. On hyvä myös, että esittelijäkin tämän tietää, jotta hän voi täyttää näitä pro memoria budjettikohtia juuri näillä matkailuasioilla. Dominik, saat puheenvuoron. Bien, bah, écoutez, je pense que tout le monde a à peu près vu la même chose. No, kaikki ovat tässä nyt nähneet suurin piirtein samat asiat. Kaksi asiaa nyt yllätti. Ensinnäkin, että kaikki ovat tehneet lähes saman analyysin ja sitten toisaalta moni sanoi, että ei ymmärrä mitään budjettiasioista. No pari kommenttia. Ensinnäkin jos ajatellaan tätä nykyistä kontekstia, no komissio on sieltä laatikoiden peroltakin kaikki rahat etsinyt. Nyt siis 2011 mukauttamistoimet ovat lopuillaan. Vielä tehtävää on matkan alalla, niin kuin sanottiin. Ja sitten toinen seikka on aika yllättynyt, että täällä on näin vähän edustajia paikalla. Eihän tässä valikossa kannata työnteko ollenkaan, jos meillä ei ole mitään operatiivista työskentelymahdollisuutta. Mehän haluamme työssämme lähinnä sarakasiksi uusia työskentelytapoja, saatellaan valvontaa ja uusia politiikan muotoja. Ja jos sitten tämä ei johda budjettivaroihin, niin ei tästä ole mitään hyötyä. Ja minä siksi haluaisin sanoa, että täällä valiokunnassa meillä pitäisi olla selvä tietoisuus siitä, että poliittinen työ, siltä menee jalat alta, jos sitä ei pysty todellakin toteuttamaan, tekemään. Ja sitten loppukommentti. Meillä on hyvin vähän liikkumavaraa. 2011 on nähty että komissio kovasti pyrki, pyrki tasapainoilemaan ja etsi tietystä politiikoista varoja esimerkiksi matkustajien turvallisuudesta, annettiin rahaa virastoille, mutta ei kuitenkaan niin paljon kuin oli pyydetty ja sitten on pyritty ponnistelemaan, no niin kuin Antoni sanoi, tämä ei ole ehkä riittävää näiden verkostojen kannalta, mutta kuitenkin jotain on tehty. Mutta nyt ei enää pystytä tämän enempää mukautumaan tilanteeseen. Eli mitä tässä nyt siis voidaan tehdä tänä seuraavan vuonna tai myöhemmin? Miten voidaan päästä pidemmälle? Meidän pitää ymmärtää, että meidän liikkuvaramme AA määrärahojen osalta on vain 50 miljoonaa euroa, eli tämä ei ole yhtään mitään. Eli meillä ei ole yhtään enää marginaalia. Budjettivaliokunta varmasti leikkailee ehdotuksia, mutta tämä myös siksi, että se on siellä selkäseinää vasten kaikkien poliitikkojen osalta ei tässä ole enää liikkumavaraa. Ja toinen asia, että käytetään varoja joustovälineistä, no tämä olisi ihan uudenlaista toimintatapaa, jos ajatellaan meidän poliitikkoimme joustovälineet ovat jo todella kireässä asemassa. Neitä olisi pitänyt jo uudelleen tarkastella, näin kuitenkaan tehty. Eli me olemme todellakin sieltä nyt kaikki pennoset kaivaneet ja olemme selkäseinää vasten, eikä tällä hetkellä ole yhtään liikkuvaraa tulan budjetin osalta. Esimerkiksi jos ajatellaan, että meidän pitäisi edistää poliitikkojen virastojen kautta aivan kuten komissio täällä aivan suoraan sanoi, no meillä on 20 miljoonaa vähemmän virastoille 2012. Eli emme edes tiedä, miten saadaan nämä eh, talousarviot hoidettua, jos ajatellaan esimerkiksi maatieliikennevirastoa tai niiden, niitä valovaa virastoa, millä varoilla nämä tällaiset tahot saadaan pystyyn, no ei meillä ole yhtään senttiäkään tätä varten ja muualta puuttuu rahoja. Eli siis olen samaa mieltä puheenjohtajan kanssa siitä, että meidän pitää laittaa rima korkealle, sillä aina pitää olla vähän uskalleita, muuten tässä ja ihan puille paljalle. Mutta jos ei keksitä uudenlaisia kapasiteetteja saada rahoja, jos emme yleistä budjettipuitteista pääse edemmäksi, niin 2012 loppu on edessä ja tästä puhutaan tietysti budjettivaliokunnassa, koska tilanne on nyt se, että meidän pitää muuttaa toimintaamme. Ei saa olla enää niin puhdas oppisia, pitää miettiä, miten voidaan toimia. Tahto ei välttämättä löydy tarpeeksi, mutta minä uskoisin, että monivuotisia puitteita ei lähdetä tarkastelemaan uudelleen. Tätä varten sitten tarvitaan uusia mekanismeja. Antonio puhui esimerkiksi investointipankista. No ei siellä ole mahdollisuutta antaa varoja käyttöön. Ja tässä tilanteessa se, että meillä ei ole varoja käytössämme. No emme pysty toteuttamaan niitä toimia, joista päätetään valiokunnassa, mutta ei edes normaali talousarvioita saada toteutettua, eli ei tilanne nyt ole ihan mahdoton, mutta kuitenkin hyvin vakava ja sen takia nyt tarvitaan sitä, että kaikki parlamentaarikot, ei ainoastaan siis tämä meidän valiokuntamme, vaan muuallakin pitää todellakin nyt pyrkiä kovasti vaatimukset esittämään. Jos tässä vaan kauniisti pyydetään eikä kuitenkaan saada neuvostolta vihreä valoa, niin sitten tilanne tulemaan todella vaikea. Ja sitten lopuksi sanoisin, että on tärkeää, että tämä valiokunta on tietoinen siitä, että meillä on hyvin tiukat budjettipuitteet, eikä meillä ole nyt yhtään liikkumavaraa Kiitos. Kiitoksia Dominik tästä erinomaisesta mietinnöstä. En ole yllättynyt siitä, että täällä ei ole kovinkaan monta kollegaa nyt läsnä, mutta kokemu, kokemus on osoittanut, että yleensä kova ydin tulee tänne paikalle keskustelemaan näistä asioista kuitenkin. Keskusteluhan on ollut oikein kiintoisa ja ansiokas ja varmasti tässä on tullut hyvä osvittaa sinullekin, kun laadit lausuntoasi. Sanoit, että niin siis lausunto luonnos heinäkuussa – äänestysvaliokunnassa toinen syyskuuta luultavasti syyskuun alussa ja luultavasti täysistuntoon lokakuussa. Tämä käsittääkseni on aikataulumme, mutta odottelemme kyllä lausuntoluonnosta sen valossa, mitä tänään on sanottu. Kiitoksia kovasti. No niin. Seuraava kohta esitys Ai niin, onko komissiolla jotain vielä sanottavaa? Haluatteko vielä palata asiaan? Benucci taikka... Benucci? Vain lyhyt kommentti vastauksena herra Liberatskin kommentin. Komissio pohtii sitä, että otettaisiin käyttöön parempi koordinointi sen Brasson kanssa, joka hallinnoi rakennerahastoja. saman aikaan kuitenkin jatkuva vuoropuhelu Euroopan investointipankin kanssa on käynnissä, jota voidaan käyttää mahdollista hyötyä luotosta. Mikään ei vielä ole lopullista, mutta on osa päivittäistä työtämme. Okei, okay, thank you. Selvä, kiitoksia tästä. Kollegat, nyt olemme muissa asioissa. Onko Onko kenelläkään muita asioita, joista haluatte keskusteltavan? Jos ei, julistaisin kokouksen päättyneeksi ja muistuttaisin koordinaattoreita siitä, tai <laughs> kahta niin koordinaattoria, jotka ovat paikalla. Muistutan, että meillä on kello 16.30 teen asioita koskeva kokous. Kiitos. Kokous päättyy.